parlamentin roolia tällaisena moottorina ja moottorina, joka lähestyy kansalaisia ja kansalaisia, joita parlamentti voi toiminnallaan suojata. Monet kiitokset. Täten päätämme keskustelun tästä ja huomenna kello 12 siitä äänestetään. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistan kohtana meillä on nyt yhteiskeskustelu takaisinottosopimuksista. Ensinnäkin herra Sogorin suositus EUn ja Pakistanin takaisinottosopimuksesta ja sitten suulliset kysymykset komissiolle, jotka koskettavat kolmansien maiden kanssa tehtyjä yhteisön takaisinottosopimuksia. Ensinnä saa puheenvuoron herra Sogor esittelijänä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Lissabonin szerződés érvénybe lépése óta ez az első visszafog... Sen jälkeen, kun sopimus astui voimaan, niin tämä on ensimmäinen takaisinottosopimus, jonka Euroopan parlamentti pääsee hyväksymään. Neuvosto antoi äh, komissiolle neuvottelumandaatin EUn ja Pakistanin välisen takaisinottosopimuksen aikaansaamiseksi. Usein, useampien neuvottelukierrosten jälkeen, kymmenen vuotta sen jälkeen, kun se solmittiin vuonna 2000, niin 26.10. viime vuonna takaisinottosopimus allekirjoitettiin. No sitten, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, niin Euroopan parlamentista tuli EUn seuraaja. Ja nyt Euroopan parlamentin täytyy antaa hyväksyntänsä tällaisille takaisinottosopimuksille. Ulkoasian valiokunta antoi positiivisen lausunnon aiheesta ja myöskin LIBE-valiokunta ja oikeudellisten asioiden valiokunta ovat äänestäneet aiheesta myös. Sopimuksen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa takaisinottomenettelyjä EU-jäsenvaltioiden ja Pakistanin välillä. Nyt on olemassa velvoite ottaa takaisin henkilöitä tiettyin ehdoin ja myöskin tekniset ehdot on asetettu takaisinotolle. Tämä on hyvin tärkeä työkalu, tämä takaisinottosopimus laittoman siirtolaisuuden vastaisessa taistelussa. Euroopan, unionin ja Euroopan unionin turvallisuuden parantamiseksi myös. Pakistan on hyvin tärkeä maa, äh, alkuperä tai äh, maa maahantulijoille, sellaisille, jo, joilla ei ole tarkoitusta tai jo, joilla ei ole oikeutta maahantuloon, oleskeluun tai asumiseen Euroopassa. Pakistanilla on myöskin alueellista merkitystä, koska se helpottaa EUn ponnistuksia saada aikaiseksi parempaa yhteistyötä alueen muiden maiden kanssa. Takaisinotosopimus sisältää myös tärkeitä ehtoja koskien kansainväliseen oikeuteen takaisinottoasioissa. Ja samoin Pakistanin viranomaisten täytyy noudattaa kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten säännöksiä. on tarkoitus perustaa takaisinoton sekakomitea, mutta vain Euroopan komissio on tässä takaisinoton sekakomiteassa. Euroopan parlamentti on siksi pyytänyt komissiota informoimaan sitä säännöllisesti tämän takaisinoton sekakomitean töistä. Sopimuksen on tarkoitus astua voimaan toisena kuuka- toinen kuukausen ensi- ensimmäisestä päivästä alkaen sen jälkeen, kun sopimus on ratifioitu molemmissa, molempien osapuolien viranomaisissa. Kiittäisin myöskin tässä esittelijää ja kaikkia kollegoita tästä prosessista ja toivomme myönteistä äänestystulosta. Kiitoksia ja nyt sitten kysymysten esittäjät saavat puheenvuoron ensin. Herra Moraes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitoksia puhemies ja kiitokset herra Sogorille hänen tekemästään työstä. SD-ryhmä äänestää tätä mietintöä vastaan, koska me perustamme kantamme ihmisoikeuksien turvaamiseen. Ja tässä sopimuksessa ihmisoikeuksia ei täysin turvata. Pakistan on, Pakistan on maa, joka ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimusta. Ja meistä on ja meistä ja ryhmämme mielestä on täysin loogista, että tällaiseen maahan, joka ei ole allekirjoittanut näitä sopimuksia, ei voida palauttaa kaikkia henkilöitä. Kaksi maata seitsemästä maasta, jotka eivät ole allekirjoittaneet Pakistan ja Georgia ovat tällaisia maita, joiden kanssa yhteistyö täytyy, sitä täytyy tehdä hyvin varoen. Turkki on aivan pian allekirjoittamassa mainitun sopimuksen ja komission, komissio käy sopimuksista tälläkin hetkellä neuvotteluja. Emme voi ajatella, että henkilöitä palautettaisiin maahan, jossa perusoikeuksia ei tällä hetkellä kunnioiteta. 2004 astui voimaan tämä tyyppinen sopimus ja mitään arviota sopimuksen tehokkuudesta tai täytäntöönpanosta ei ole kuitenkaan olemassa. Ja e, komission pitäisi pyrkiä arvioimaan tilannetta mahdollisimman nopeasti. Meistä tällaisten takaisinpalautustoimien täytyy perustua tiettyjen perusoikeuksien kunnioittamiselle ja Geneven yleissopimus on ja pakolaissopimus on mielestämme sellainen puite, jota täytyy, joka täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia, rouva Flotre, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, rouva puhemies. Niin, tosiaankin esittelijä on hyvin varomaton, kun hän pyytää, että me antaisimme suostumuksemme, suostumuksemme tällaiselle mietinnölle, joka on hyvin ristiriitainen. Nyt on kyse maasta, joka ei ole todellakaan mikä tahansa maa, vaan Pakistan, josta tulee paljon maahanmuuttajia. No, heitä tulee paljon muistakin maista, kuten Afganistanista. Ja nyt kun lähdemme tälle tielle, eh, Pakistanin kanssa olemme lähdössä hyvin vaaralliselle tielle. Pakistan ei todellakaan ole ratifioinut sopimusta, Geneven yleissopimusta tai muita sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia, joiden avulla halutaan turvata ihmisten perusoikeudet. Tässä on paljon muitakin kysymyksiä, jotka ovat auki. Jos nyt katsotaan näitä eri artikloita mietinnössä, niin määrät, joista puhutaan, ne saattavat vaihdella valtavasti. Kukaan ei tiedä, mitä sitten äh, seuraa siitä, jos on tehty päätös jonkun henkilön takaisin ottamisesta. Kuka sitten kantaa tämän todistustaakan siitä, että esimerkiksi joku henkilö on tullut suoraan Pakistanista Euroopan unioniin. Mitä sitten tapahtuu, jos Pakistan ei vastaa näihin takaisinottopyyntöihin 30 päivän sisällä. Eikö nyt ollakin tässä hyväksymässä sellaista instrumenttia, joka sisältää valtavasti kysymyksiä ja valtavasti outoja yksityiskohtia. Minä en todellakaan voi sanoa, että voisin hyväksyä tällaisen ehdotuksen, tällaisen mietinnön, koska meille ei ole annettu riittävästi vastauksia ja aineksia siihen, että voisimme tehdä tästä kattavan kannan. Kiitoksia herra Tavares, myöskin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, sobre este acordo de readmissão com o Paquistão, Tästä sopimuksesta sanoisin, että tässä on lukuisia ongelmia, joita täytyy analysoida hyvin tarkasti. Tässä tehdään nyt ennakkotapauksia, koska tämä voi olla tämän parlamentin ensimmäinen hyväksymä sopimus Lissabonin sopimuksen äh, voimaantulon jälkeen ja sen takia parlamentaarinen tutkinta täytyy tapahtua todella syvällisesti ja huolellisesti joten parlamentti toimii oikein ottaessaan ilmaistakseen varaumiaan ja halutessaan taata, että takaisinottosopimukset ja tämän kaltaiset sopimukset, jotka parlamentti tulevaisuudessakin hyväksyy, nauttivat paljon paljon äh, asianmukaisemmasta valvontajärjestelmästä, todistustaakasta ja koskee pelkästään maahantulijoita, maahanmuuttajia eikä suinkaan myös, myöskään pakolaistatuksen omaavia henkilöitä. Ja kyseessä eivät ole pelkästään pakistanilaiset, vaan tämä sopimus vaikuttaa myöskin Afgaan, afgaaneihin. Koska Afgani, anteeksi, Pakistan ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimukselta vuodella 1951, joten Euroopan unionilla on vain kaksi mahdollisuutta. Joko se valitsee sen, että se noudattaa sataprosenttisesti ihmisoikeuksia Geneven sopimuksen 51 hengessä, taikka sitten noudattaa niitä vain 90 prosenttisesti. Pakistanissa on valtava määrä naisia, etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Me emme voi luottaa Pakistanin, Pakistanin viranomaisia, viranomaisiin siinä, että he toimisivat asianmukaisella tavalla. Muutama päivä sitten keskusteltiin Pakistanin tulvista. 21 miljoonaa kotoaan siirtymään joutuneita henkilöitä, henkilöitä pakolaisia, paossa olevia henkilöitä on joutunut poistumaan kotoaan. Minusta on aika skandaali, että tänä päivänä keskustellaan nyt sitten Pakistanin kanssa solmittavasta takaisinottosopimuksesta, koska maa on juuri kärsinyt näin valtavan kriisin. Rouva puhemies, ryhmäni nimissä haluaisimme ö, tarkistuksia ja mm, täsmennyksiä tähän kysymykseen ja kun ajatellaan tällaista yleissopimusta, se on paljon tehokkaampi kuin kahdenkeskinen sopimus. Euroopan parlamentin pitäisi saada systemaattisesti ja säännöllisesti tietoja neuvotteluista, joita käydään näiden yleissopimusten osalta. Mehän olemme lainsäädännöllisesti yhteispäätöksmenettelyssä. Kuitenkaan olemassa olevien sopimusten tai sopimusneuvottelujen tilasta ei ole ollut koskaan minkälaisia arviointeja. Kolmantena seikkana haluaisin kysyä, minkälaisia takeita komissio voi antaa kolmansille maille, jotka eivät ole tämän Geneven pakolaisyleissopimuksen yleissopimuksen ö, allekirjoittaneita maita. Tähänhän muutkin kollegat ovat puuttuneet ja viitanneet. On monia syn- pimeitä alueita, joita tässä suosituksessa ei suinkaan ole valotettu ja haluan kiittää joka tapauksessa rouva äh, komissaaria siitä, että hän voisi äh, antaa täsmennyksiä niistä toimista kansainvälisellä tasolla ja niistä äh, kysymyksistä ja sopimukseen liittyvistä allekirjoitustoimista, joista täällä on keskusteltu. Haluaisimme myös, että ennen kuin tällainen suositus tai sopimus menee tai tulee voimaan, Pakistan olisi myös Geneven yleissopimuksen allekirjoittajien joukossa. Haluaisimme, että ihmisoikeudet, ihmisoikeuksien turvaaminen ja suojaaminen asetettaisiin etusijalle, kun tällaisia kysymyksiä käsitellään. Ne ovat tärkeitä perusarvojamme meidän e- Euroopassamme. Kiitoksia. Seuraavaksi on komission edustajalla puheenvuoro. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies ja arvoisat jäsenet. Kyllä, Pakistan on tietysti ollut paljon otsikoissa viime kuukausina. Me pahoittelemme ja kauhistelemme sitä henkien menetysten määrää, mikä on tapahtunut tulvien seurauksena. Ja komissio ja Euroopan unioni yleensä pyrkii helpottamaan tätä tilannetta eri tavoin ja auttamaan myöskin tällaisten luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyssä. Tästä keskusteltiin myös neuvoston kokouksessa viime viikolla. Jos nyt sitten puhutaan tämän päivän aiheesta, niin haluaisin kiittää live-valiokuntaa ja e, esittelijä Sogoria hyvin rakentavasta työstä ja tuesta, mitä se on antanut komissiolle hyväksyessään Mm, mieti, tai lausunnon heinäkuussa. Tietysti äh, Lissabonin sopimus mainitsee nimenomaisesti takaisinottosopimukset välineenä hallita laitonta siirtolaisuutta. No sitten pakolaispolitiikasta. Jos haluaa olla uskottava, niin se täytyy perustua, politiikan täytyy perustua sellaisen ajatukseen, että ne, joilla ei ole laillista oikeutta oleskella EUn alueella palautetaan takaisin alkuperämaahansa tai kautta kulkumaahansa. Ja on olemassa eri hallintojen välisiä sopimuksia tämän asian toteuttamisesta. Takaisinottosopimukset on liitetty myöskin viisumipolitiikkaan. Lukuisissa takaisinottosopimuksissa viisumi helpotussopimukset ovat olleet olennainen osa neuvotteluprosessia ja komissio tulee mandaattinsa mukaisesti jatkamaan näitä ponnistuksia. Ja tähän tullaan pyrkimään myöskin tulevaisuudessa. No sitten, rouva puheenjohtaja, puheen, puhemies, ottaisin esille joitakin esille tulleita seikkoja. Komissio on sitoutunut noudattamaan täysin 218 artiklan mukaisia velvoitteitaan siitä, että se välittömästi ja täydellisesti informoi parlamenttia kaikista neuvotteluista, jotka koskevat EUn ja Pakistanin välisiä takaisinottosopimusta. Ja siinä otetaan huomioon parlamentin täysimääräinen rooli sopimusten hyväksyjänä ennen kuin ne allekirjoitetaan. Me tulemme tarjoamaan kaikki kaikki tarvittavat tiedot, tietysti ottaen huomioon salassapitosäännökset, sen tulevan parlamentin ja komission välisen, välisten säännön puitteissa, mitkä voimaan, voimassa ovat. Ja kuten herra Mansen Lisi on jo aikaisemmin teille kertonutkin, kamerassa käytävistä neuvotteluista Libe-valiokunnassa heinäkuussa, niin tiedätte, että tätä tietoa toimitetaan. Ja tietysti me seuraamme tätä prosessia hyvin huolellisesti ja raportoimme neuvotteluprosessista ajanmukaisesti. Meidän pitäisi tutkia myöskin yhdessä, kuinka voisimme yhteistyötämme edelleen optimoida. Mitä tulee eh, Geneven yleissopimuksen allekirjoittamattomia maita ja niiden kanssa solmittavia sopimuksia, niin tietysti me haluaisimme, että Pakistan allekirjoittaisi ja ratifioisi tämän yleissopimuksen niin me pyrimme sitä edistämään neuvotteluissamme. Tehän tiedätte, että komissio on kiinteästi sitoutunut kansainvälisen ihmisoikeusinstrumenttien soveltamiseen ja tällaisen instrumenttien soveltaminen täytyy ollakin EU-politiikan ytimessä. Ja sen takia me olemme eh, parantaneet eh, kansainvälistä lainsäädäntöä, esimerkiksi pakolaislainsäädäntöä, ja olemme sisällyttäneet palauttamispolitiikkaan myöskin ihmisoikeusaspektit. Sen lisäksi jäsenvaltiot ovat Geneven yleissopimuksen sitomia ja myöskin Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen sitomia. Ja kansainväliset standardit takaavat, että ketään henkilöä ei voida poistaa jäsenvaltiosta tai ottaa takaisin ennen kuin on voitu todeta, että tämä henkilö ei joudu kidutuksen tai muun julman epäinhimillisen halventavan kohtelun tai rankaisemisen kohteeksi palautettavassa tai palautusmaassaan ja pakolais, pakolaistatuksen omaavilla, omaavilla henkilöillä on oikeus oleskella EUn alueella, kunnes todetaan, että tällaista pakolaistatusta ei ole, ja sitten myöskin tällaisen pakolaistatuksen menettämisen tai olemassa olemattomuuden toteamisen jälkeen asiasta voidaan valittaa tuomioistuimissa. Nämä ovat tärkeitä oikeussääntöjä, joten kaikki takaisinottosopimukset sisältävät myöskin rajoittamattomuuslausekkeen ja palauttamiskielon periaatteen, jotka takaavat näiden määräysten noudattamisen. Takaisinottosopimuksilla on tärkeä rooli myöskin äh, salakuljetusverkostojen, ihmissalakuljetusverkostojen toiminnan hankaloittamisessa. Ja Pakistanissa on arvioitu, että vuosittain tällaisesta teollisesta toiminnasta tulot ovat noin 1,5 miljardia dollaria. Ja onkin pyritty aloittamaan yhteistyösopimukset molemmin puolisen oikeudellisen avun ja karkotustoiminnan aikaansaamiseksi. Minkälaisia ennakkokriteerejä tällaisen neuvottelun aloittamiselle ei ole, mutta Euroopan, Euroopan neuvosto on todennut, että aktiiviset neuvottelut äh, takaisinottosopimuksista kattavat esimerkiksi äh, bilateraalisten sopimusten olemassaolon ja myöskin oikeus- ja sisäasioiden tilaa kyseisessä maassa, pitäen sisällään ihmisoikeusasiat. Kaikissa maissa, joiden kanssa EU on solminut visahelpotussopimuksia, komissio on äh, lähettänyt niistä äh, raportin neuvostolle. Ja tässä rohkaistaan henkilökohtaisia äh, visittejä ja äh, myöskin äh, tilanteen seuraamista paikan päällä. Sekä komiteasta todettakoon, että sillä toimitetaan relevantti tieto täytäntöönpanosta myöskin Euroopan parlamentille. Minkäänlaisia eh, merkittäviä ongelmia ei ole ollut, myöskin kansalaisjärjestöt ovat näin todenneet. Niissä maissa, joissa tällaiset sopimukset ovat toimissa eh, tai käytössä, tilanne on eh, suhteellisen hyvässä hallinnassa. Meidän, me varmistamme todellakin, että ketään ei palauteta, jos henkilö on vaarassa joutua kidutuksen tai muun julman kohtelun kohteeksi. Jos näin kävisi, niin tämä ei ole takaisinottosopimuksen seurausta, vaan kyseisen jäsenvaltion tekemän laittoman päätöksen seurausta, ja se, siitä pitäisi sitten kansallisessa tuomioistuimissa se toiminta arvioida. Myöskin neuvosto on Tukholman ohjelmassaan vaatineet, vaatinut sitä, että komissio tämän vuoden lopussa ää, antaa täyden arvion EUn takaisinottosopimuksista, josta se tiedottaa teille ja neuvostolle. Ja komissio arvioi todellakin sitä mahdollisuutta, että mainitaan nimenomaisesti integrointiohjelma tai integrointituki, jota tarjotaan takaisinotetuille henkilöille. jotta henkilöt voisivat integroitua helpommin ja heidät voi, maahantulonsa jälkeen tai palauttamisensa jälkeen. Arvioinnista todettakoon, että meillä on direktiivejä olemassa ja komissio seuraa tilannetta tarkasti ja kerromme teille mahdollisimman nopeasti ja tarkasti yleisestä sopimuksesta, mitä meillä on teidän kanssanne ja myöskin LIBE-komiteassa tai LIBE-valiokunnassa heinäkuussa hyväksytyn lausunnon nojalla. Kiitoksia. Monet kiitokset rouva komissaari. Ulkoasianvaliokunnan puolesta puhuu nyt herra Albertini, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie presidente. Dopo... Ja puheenjohtaja, kahdeksan vuoden jälkeen, kun komissio aloitti neuvottelut Pakistanin kanssa, on saatu aikaan sopimus takaisinotoista sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat Euroopan unionin alueella ilman valtuutusta. No, Meiltä pyydettiin sitten tästä sopimuksesta lausuntoa. Tämä on hyvin tärkeä sopimus ottaen huomioon, minkälaisia kehityskulkuja Pakistanin alueella on ihmisoikeusalalla tapahtunut. Keskustelimme valikunnassa pitkään ja esitimme tiettyjä huolenaiheita, epävakaa tilanne esimerkiksi ja ihmisoikeusten rikkomukset Pakistanissa. Euroopan komission neuvottelut Pakistanin kanssa eivät ole taanneet palautetuille henkilöille tiettyjä perusoikeuksia ja turvallisuutta. Ja olemme huolestuneita siitä, että edelleenkään ei ole olemassa takaisinottosopimuksista minkäänlaista kattavaa arviointia siis näistä 11 sopimuksista, jotka on jo olemassa. Ja sen takia haluamme takaisinottosopimuksesta selkeän yhteistyöjärjestelyn sen sen sijaan, että jäsenvaltiot voisivat tällä tavalla ad hoc perusteisesti päättää palauttaa palauttaa henkilö takaisin Pakistaniin. Tällainen tarkastus tai valvonta täytyy olla mahdollinen ja sen takia komission pitäisi todellakin arvioida jo voimassa olevat takaisinottosopimukset ja niiden vaikutukset. Ja nyt sitten ryhmien puolesta puhuvat, ensin kansanpuolueen puolesta. Manfred Weber, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat. Ensinnäkin Pakistan aiheesta. Me keskustelemme hyvin vaikeaan aikaan Pakistanin mielestä ja me kaikki haluamme olla solidarisia niille ihmisille siellä, jotka joutuvat tämän katastrofin kestämään. Ja myöskin kollegani Sogor sanoi jo tästä, tai puhui tästä asiasta. Siksi, mitä tulee Euroopan unionin takaisinottosopimuksiin, niin haluaisin esittää siitä muutamia kommentteja. Ensinnäkin nämä sopimukset ovat järkeviä ja välttämättömiä koska Euroopassa meillä on oikeus, joka sääntelee maahanmuuttoa, mutta silloin kun on tällaisia oikeuksia, niin kuitenkin on myöskin laittomasti maassa olevia henkilöitä. Ja silloin johdonmukainen seuraamus tästä on, että pitäisi myöskin palauttaa takaisin. Ja sosialistit ja vasemmisto ovat hyvin usein meidän kannallamme silloin, kun tehdään päätöksiä, mutta sitten kun päätöksiä pitäisi noudattaa, niin silloin he vastustavat sitä. Ja toiseksi ihmisoikeuksia pitää noudattaa. Vaihtoehtoina tällaisille sopimuksille eivät tietenkään ole se, että meillä on paremmat ihmisoikeussopimukset. Jos ajatellaan, että meillä on 27 erilaista oikeudellista normia Euroopan unionissa, ja sitten kolmannes, kolmas kysymys minun kohdallaan ja tärkein on se, että miten voimme kumppanuudet kolmansien maiden kanssa saada houkutteleviksi myöskin tulevaisuudessa. Pyydän, että komissio tekisi työtä tämän asian puolesta. Jos me videossa avaamme Euroopan markkinat muille maille, niin silloin meidän pitää myöskin sopia palautuksesta takaisinotosta. Ja muuten myöskin kolmansien valtioiden pitää olla valmiita antamaan meille myönnytyksiä. Kiitoksia. Ja nyt sitten sosialistien ja demokraattien progressiivinen allianssi, Sylvi Guillaume, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan humanitaarista katastrofitilannetta, joka Pakistanissa on, on todellakin järkyttävää, että meillä on nyt edessämme tällainen suositus, josta meidän pitäisi äänestää. Kuinka voisimme hyväksyä tällaisen sopimuksen, kun meillä on niin paljon avoimia kysymyksiä siinä? On otettava huomioon ihmisoikeustilanne ja tässä mm, kamarissa on jo mainittu se seikka, että Pakistan ei ole allekirjoittanut tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksien alalta. Ja nyt komission pitäisi, tai sehän on pyytänytkin Pakistania ottamaan tämän yleissopimuksen allekirjoituksen tehtäväkseen, mutta mitään ei ole tapahtunut. On myös muitakin tekstejä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ja ne ovat aivan ehdoton edellytys, kun ajatellaan tämän tyyppisten neuvottelujen käymistä Pakistanin kanssa nyt kun ajatellaan näitä teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät takaisinottamiseen, tekniset kysymykset eivät ole, niitä ei ole käsitelty riittävällä tavalla. Useas, usean otteeseen olemme pyytäneet, jotta, jotta komissio tekisi arvion tästä tilanteesta, mutta tätä ei ole vieläkään riittävällä tavalla tehty. Miten voisimme järkevällä tavalla ja täysin tietoisesti tehdä yhteenvedon tästä tilanteesta ja perustaa sille päätöksemme. Euroopan parlamentti voi, tai se ei voi käyttää mm, omia ö, valtaoikeuksiaan asianmukaisella tavalla, jos se ei ole saanut riittävästi tietoa käynnissä olevista neuvotteluista. Tässä tilanteessa Euroopan parlamentin rooli muuttuu vain symboliseksi. On muitakin ongelmavaltioita, kuten Libya, joiden kanssa ihmisoikeustilanne on erittäin epäilyttävä ja tarvittaisiin paljon enemmän läpinäkyvyyttä. Monet kiitokset. Alderyhmän puolesta puhuu Rouva Cecilia Wikström myöskin kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä ymmärrän, niin kuin minun monet kollegani ovat sanoneet, että tämä ajankohta, että keskustellaan nyt EUn ja Pakistanin takaisinottosopimuksesta, niin tätä voidaan pitää huonona valintana, jos ajatellaan elokuun tulvakatastrofia. Kaikki ovat nähneet hirveitä kuvia uhreista ja me jaamme heidän kärsimyksensä. Mutta älkäämme nyt kuitenkaan menkö ansaan. Takaisinottosopimus on hyvin yksinkertaisesti ähm, tapa säädellä laillisia suhteita EUn ja Pakistanin välillä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi toisaalta huolehtia laillisesta maahanmuutosta ja samaan aikaan myöskin epäsäännöllistä maahanmuuttoa säännellään tällä sopimuksella. Haluan kiittää komissiota siitä, että komissio on tätä sopimusta vienyt eteenpäin. On painostettu Pakistania allekirjoittamaan Geneven yleissopimus ja on myöskin sitouduttu siihen, että jatkuvasti informoidaan parlamenttia vaikutuksista ja toteutuksesta. Mitä tulee tähän takaisinottosopimukseen, niin haluaisin kehottaa komissiota näkemään asian myönteisesti ja ottamaan käyttöön mekanismi kaikkien takaisinottosopimusten laatimiseksi, mikäli se vain on mahdollista. Mikäli Pakistan ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimusta niin kuin tilanne nyt on, niin muistakaamme kuitenkin, että että EU EUta sitoo tämä yleissopimus ja jos me sitten rikomme sopimusta, niin me rikomme sitä sillä, että lähetämme ihmiset takaisin näihin maihin. Tämä on niin kutsuttu palaut- rajoittamattomuuslauseke. Mm, ja riippumatta siitä, onko Pakistan allekirjoittanut Geneven yleissopimuksen vai ei, niin epäsuoraan voimme vaatia, ja haluan sanoa ihan lyhyesti sen, että tämä sopimus on välttämätön ja meidän täytyy säädellä sillä meidän suhteitamme Pakistaniin. Kiitoksia. Ja rouva Sargentini vihreiden puolesta puolitoista minuuttia. Bij humaan asielbeleid hoort een uitzettingsbeleid. Meillä täytyy olla sellainen palaut auttamisia koskeva politiikka, joka on myöskin inhimillinen, jos ihmiset kieltäytyvät menemästä tiettyyn paikkaan takaisin. Mutta jotenkin Euroopalla on nyt sellainen ajatus, että jos ihmisiä ei voida palauttaa heidän lähtömaahansa, niin sitten voidaan valita seuraavaksi paras paikka, eli kauttakulkumaa, jonka kautta he tulivat Eurooppaan. Enkä minä usko, että tämä on humaani tapa toimia. Jos yritämme nyt esimerkiksi pysäyttää ihmiset, jotka tulevat Libyasta Eurooppaan, niin asiaa pitäisi itse asiassa tarkastella siten, että entä jos heidät palautetaankin Eritreaan? No nyt jos katsotaan Afganistania ja Pakistania ja todetaan, että tämä ei ole meidän ongelmamme, niin EPP hän tässä nyt haluaa kysyä, että miten näistä saa, tai EPP näyttää kysyvän, että miten saataisiin takaisinottosopimukset houkuttelevammiksi muille maille. Näin ei asiaa pitäisi edistää. Ei tällä tavalla luoda eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa esimerkiksi. Jos karkotetaan ihmiset esimerkiksi Turkkiin, joka on monille kulkumaan niin se tarkoittaa sitä, että eivät ihmiset siellä voi uutta elämää aloittaa, koska he eivät ole siellä, minne he halusivat, eivätkä he ole myöskään siellä, missä he voisivat olla ei tämä ole mikään ratkaisu ongelmaan. Kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmän puolesta De Jong, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. GUE-ryhmä vastustaa tätä ehdotusta eli tätä takaisinottosopimusta Pakistanin kanssa. Tämä on väärä väline vääränä ajankohtana. Jos ajatellaan Pakistanin infrastruktuuria, ajattelen ähm, myöskin tulvaan, niin Pakistaniin se kohdistui niin voimakkaasti, että miljoonat Ihmiset ovat paenneet tätä tulvavettä ja kun he tulevat takaisin, niin he eivät näe enää mitään siitä, mitä he ovat joskus omistaneet. Tällaisessa tilanteessa Euroopan pitää auttaa ihmisiä ja siksi on uskomatonta, että me nyt sitten teemme päätöksen siitä, että pitäisikö tätä takaisinottosopimusta käyttää hyväksi siinä, että eh, Eurooppa eh, poistaisi eh, laittomia maahanmuuttajia Eh, ja lähettäisi heitä takaisin. On olemassa myöskin arvoyhteisö. Me emme anna riittävästi takuita näille ihmisille. Pakistan ei ole vakaa maa ja siksi me vaadimme komissiota ja neuvostoa miettimään tässä kohdin asiaa niin, että Pakistania ei pakotettaisi siihen, että se allekirjoittaisi Geneven sopimuksen. Jos ajatellaan nykytilannetta Pakistanissa, niin se ei voi antaa suojaa pakolaisille. No, tämä sopimus tarvitsee takuut ja myöskin maan olosuhteet pitää ottaa huomioon silloin, jos maasta poistetaan henkilöitä, mutta jos komission pitää huolehtia siitä, että jäsenvaltiot täyttävät Geneven yleissopimuksen sitoumuksensa, niin kysymykseni kuuluu, että miten komissio tämän takaa? Lähettääkö se ihmisiä Pakistaniin ja lähetetäänkö nämä ihmiset lennoilla sinne takaisin? Kuinka kauan ollaan näiden ihmisten kohtaloa seurattu ja milloin on liian myöhäistä näiden ihmisten kohdalla? Eli tämä sopimus ei anna mitään takuita ja se tulee vääränä ajankohtana. Minä sanon ei tälle sopimukselle. Ja nyt sitten sitten sitoutumattomien puolesta Philip Kleis, puolitoista minuuttia. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Eh, Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiinnittää huomiotanne ongelmaan. Ongelma, joka koskee Turkia. Kuten tiedätte, komissio on jo vuosien ajan pyrkinyt saamaan takaisinottamissopimuksen Turkin kanssa aikaan. Mutta tuo maa on tämän yrityksen esteenä. Tilanne on sietämätön kahdesta syystä. Ensinnäkin voitaisiin ajatella, että odo, voimme odottaa yhteistyötä maalta, joka haluaa EUn jäsenemaksi. Se ei ole ainoastaan mikään naapurimaa, se on maa, joka, jolla on suuri yhteinen raja Euroopan unionin kanssa. Ja lisäksi se on maa, josta, jonka kautta kulkee paljon laittomia pakolaisia laittomia maahanmuuttajia. Frontex ja muut viranomaiset ovat voineet todeta, että Turkki on yksi tärkeimmistä heroinikaupan kauttakulkumaista ja se on tärkeä reitti Afganistanista ja Pakistanista päin. Se on tärkeä järjestäytyneen rikollisuuden reitti. Ja Turkin osalta asiat menevät hieman paremmin, jos nyt olen voinut ymmärtää verrattuna näihin kahteen muuhun mainittuun maahan, mutta kuitenkin tilanne on täysin sietämätön. Nyt puhutaan siitä, että ryhdytään Euroopan puolelta helpottamaan viisumijärjestelmää ja puhutaan henkilöiden vapaasta liikkumisesta Turkin kansalaisten osalta. Tällainen järjestelyhän vain pahentaisi olemassa olevaa tilannetta, ei ollenkaan parantaisi sitä. Kiitoksia ja nyt muut puheenvuoroa pyytäneet puheenvuorot. ensin ensinnä Coelho puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies, komissaari Malmström ja arvoisat kollegat. Onnittelen kollega Sogoria mietinnöstä tai suosituksesta. Tämän asiakirjan merkitys on äärimmäisen tärkeä, koska tämän takaisinottosopimuksen aikaansaaminen vei kymmenen vuotta. Se on tärkeä sopimus ei pelkästään Pakistanille, vaan meidän suhteellemme myöskin muiden alueen maiden kanssa. Tämä on hyvin tärkeä väline laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa. Kuitenkin kenen tahansa palauttaminen voi tapahtua vain kansainvälisen oikeuden ehtojen kunnioittamisen puitteissa, erityisesti palauttamiskielon periaatetta noudattaen. Pakistanissa on lukuisia kansalaisia, jotka eivät ole siellä laillisesti. Pahoittelemme sitä tietenkin, että Pakistan ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimusta eikä myöskään kidutuksen vastaista YK yleissopimusta. Tämän kaltainen takaisinottosopimus on toki toivottava, jotta saataisiin vähennettyä jäsenvaltioiden ongelmia laittoman maahantulon alalla, mutta on tärkeää arvioida huolellisesti tämänhetkinen tilanne. Ja nyt Flassikova Penjova puolitoista minuuttia. Pani komissarka, ja kollegovia. Hovorimme tuo readmisni. Hyvä komissaari, kollegat. Me käsittelemme täällä takaisinottosopimuksesta ja monet meistä ovat huolissaan turvallisuuskysymyksestä, joka on todellakin perustavaa laatua oleva kysymys. Me, vihreä ryhmä, olemme ottaneet huomioon nämä huolen aiheet ja kun kaksi valtiota tekee sopimuksen, ne noudattavat näitä sitoumuksia, mutta takaisinottamissopimus on hyvä osoitus siitä, miten tämä ei välttämättä toimi. Usein sopimukset liittyvät muihin aiheisiin, kuten energiatuotantoon, terrorismin vastaisen taisteluun ja muihin kysymyksiin. Ja takaisinottaminen on vain yksi pala siitä suuresta kokonaisuudesta, joita, jota säädellään eri sopimusten muodossa. Me haluamme päästä eroon laittomista siirtolaisista ja vastaanottava maa ikään kuin sitten ostaa tämän mahdollisuuden ja sitten tämä tapahtuu taloudellisten etujen pohjalta. Jos käydään kauppaa, ei silti tarvitse ryhtyä poliittiseen kaupankäyntiin takaisinottokysymysten osalta. Me haluamme nostaa keskeiselle sijalle ihmisoikeuskysymykset. On tärkeää mitä, ymmärtää, mitä tapahtuu takaisinottosopimuksen taustalla. Für eine Minute. Yksi minuutti, Rova Kiel Nielsen, olkaa hyvä. Komissio kirjoitti 2006, että kaikki päätökset, jotka liittyvät karkottamiseen, jotka viranomaiset ovat tehneet, niiden täytyy noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia. Ketään ei voida karkottaa sellaiseen maahan, jossa on olemassa vakavia riskejä, riskejä joutua kidutuksen tai kuolemantuomion kohteeksi. Mutta Pakistan on juuri sellainen maa, jossa tapahtuu, siellä annetaan kuolemantuomioita, siellä kidutetaan ihmisiä, ihmisiä katoaa. Miten siis voitaisiin taata, että sellaiset ihmiset, jotka otetaan, palautetaan takaisin, voisivat saada suojan, koska erilaiset mm, ryhmät uskonnolliset ryhmät, eri etniset ryhmät, naiset, lapset ovat siellä vaarassa oikeuksien ja ihmisarvon nimissä. Tämän parlamentin pitää torjua tämä suositus. Monet kiitokset. Herra Brons, yksi minuutti, olkaa hyvä. The case for returning Ili- Laittoman pakistanilaisen palauttaminen Pakistaniin on tietysti validi, mutta kysymys kuuluu, miksi sitä varten tarvitaan takaisinottosopimus Pakistanin kanssa, koska he palaavat omaan maahansa. Ehkä pitäisi olla yllättynyt, mutta en ole yllättynyt siitä, että jotkut vastustavat tätä. Vastustus näyttää perustuvat siihen, että Pakistan ei noudata ihmisoikeusmääräyksiä. Se on toki totta, mutta totta on myös, että useimmat kolmannen maailman maat eivät niitä noudata, eivätkä kaikki Euroopan maatkaan. Ehdotetaanko siinä, että, vain, että tällaisten maiden asukkaat tai kansalaiset pitäisi sallia jäädä EUn alueelle? Mitä sitten tehtäisiin kyseisten vaarallisten maiden lopuille asukkaille? Eikö heidän koko asukaskuntansa pitäisi kutsua Pakistanista, Af- Amerikasta, Afrikasta, Lähi-idästä, kaikki tänne EU-hun? Tämä on ihan absurdi kanta ja se käy selville, kun asiaa mietitään tältä kannalta. Seuraavaksi Strasse puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, rouva komissari, arvoisat naiset ja herrat. Tämä sopimus on oikein ja se on välttämätön. Ja kiitämme komissiota siitä, että nyt on saatu aikaan tuloksia. Sillä humanitaaristen vähimmäisstandardien huomioonotto lähtömaassa ovat periaatteena jokaisessa takaisinottosopimuksessa. Se on edellytys sille, että tämän tyyppisiä sopimuksia ylipäätänsä pystytään te- eh, suorittamaan tai allekirjoittamaan. Kyseessä eivät ole eh, pakolaiset. Lukekaa tämä sopimus vihreät ja vasemmisto, vaan kyseessä ovat laittomasti maassa olevat henkilöt ja heistä neuvotellaan. Tämä on se henkilöryhmä, johon tämä kohdistuu, siis turvapaikanhakijat ja heidän tilannettaan emme voi takaisinottosopimuksessa säädellä, mutta tätä sopimusta me tarvitsemme ja meidän pitää huolehtia siitä ja olen hyvin tyytyväinen teidän lausuntoonne siitä, että täytäntö, täytäntöönpano myöskin tapahtuu, sillä todelliset palau, takaisin palautukset ovat oleellisesti alhaisempia. Minulla on luvut vuodelta 2008, 609 on palautettu sille ja 214 000 on todella palautettu yhteensä. Me tarvitsemme yhtenäistä strategiaa Euroopassa ja me tarvitsemme strategiaa myöskin kolmansien maiden kanssa. Kiitoksia. Rouva Porselino, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari ja kollegat. Tämänpäiväinen keskustelu takaisinottosopimuksista ei voi paeta sitä okaista kysymystä, joka koskee Euroopan unionia ja Libyaa. Mehän tiedämme, että osa sopimusta osoittaa juuri laittoman maatulon suuntaan. Me olemme huolestuneita siitä, että vaikka Lissabonin sopimuksessa vaaditaan komissiota informoimaan parlamenttia, niin emme ole saaneet asianmukaisesti tietoa. Libya ei ole allekirjoittanut Geneven yleissopimusta, eikä se ole myöskään osoittanut, että se käyttäytyisi kansainvälisen oikeudenmukaisesti muka- Ajatellaan nyt esimerkiksi Libya- Libyassa Brakin keskuksessa pidätyksessä olevia eh, panttivankeja taikka Jaknur toi, tapausta. Kuten Libyan tasavalta on todennut esimerkiksi italialaisen kalastusveneen sen kohdistunut hyökkäys kansainvälisillä vesillä on osoitus tällaisesta ei-hyväksyttävästä käytöksestä. Italian ja Libyan välinen sopimus, jossa määrätään Libyan karkoitus kielto ilman, että libyalaisilla olisi oikeus pyytää turvapaikkaa, ja samanaikaisesti on mahdollisuus myöskin käyttää tuliaseita siirtolaisten, siirtolaisiksi pyrkivien pysäyttämiseksi. Niin tässä hankalassa tilanteessa pyydän komissiolta selostusta myöskin siitä, kuinka Libyan viranomaiset ovat voineet toimia tällä tavalla suhteessa laittomiin maahanmuuttajiin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Dias de Mera, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señora. Kiitoksia, rouva puhemies. Kun ajatellaan tätä juridista tilannetta ja määriteltyä kysymystä, niin tämä juridinen puoli, se ei ta, sillä ei ole mitään tekemistä tätä, tämän Pakistanin takaisinottamiskysymyksen kanssa. Kun ajatellaan ä, ähm, turvapaikkakysymystä kansainväliseltä kannalta, niin ne olosuhteet tai vaatimukset, jotka asetetaan henkilöille, jotka ovat pakolais, pakolaisia ja jotka ovat tulleet jäsenmaahan, jo, ovat, voivat olla Pakistanin kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä heidän tilanteensa täytyy taata kansainvälisten sopimusten puitteissa ja se on eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksista. Ja vain henkilöitä, jotka ovat EUn alueella, vain heihin voidaan soveltaa näitä ö, säädöksiä minun mielestäni emme voi tässä sekoittaa nyt erilaisia lainsäädäntöjä ja erilaisia kysymyksiä. Meidän täytyy katsoa, miten maahanmuuttopolitiikka Euroopan tasolla kehittyy yleisesti ja me, meidän täytyy e, Pakistanin kohdalla olla erittäin tarkkoja. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Poskur puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Pakistanin tulvat ovat 80 vuoteen pahin ilmiö ja nyt se näyttää hiljaksiinsa päättyvän. Se koskettaa miljoonia ihmisiä. On paljon kodittomia ja monia nälkään näkeviä. Voidaanko nyt ihmiset panna lentokoneeseen äh, ja lähettää humanitaarista apua Pakistanin Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä ja Euroopan unionin välillä ei voida hyväksyä tätä. Me emme voi sulkea silmiämme Pakistanin ihmisoikeussopimukselta. Pakistan ei ole Geneven yleissopimusta allekirjoittanut. Sopimukset pitää hyvillä edellytyksillä allekirjoittaa, niin kuin Geneven sopimus tai sitten muut sopimukset, joilla suojataan perusoikeuksia. Siksi minä olen hyvin jännittynyt kuulemaan, että mitä muita sopimuksia EU haluaa muiden maiden kanssa tehdä. Siksi on tärkeää, että tehdään hyviä sopimuksia. Miten on esimerkiksi Turkin sopimuksen laita? Äh, neuvottelut on melkein jo saatettu loppuun, mutta teksti on sellainen, jota muutamat jäsenvaltiot vastustavat. Voiko rouva komissaari sanoa, että mistä tämä kaikki riippuu? Mitä komissio tekee saattaakseen neuvottelut hyvään päätökseen ja sitten kun neuvottelut on käyty, niin voidaanko siirtyä seuraavaan vaiheeseen? Voivatko Turkin liikemiehet ja opiskelijat tulla ilman viisumia Eurooppaan? On uskomatonta, että Euroopalla on useimpien maiden kanssa viisumihelpotukset, mutta yhden ehdokasmaan kanssa ei ole. Ja Rova Sippel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Esittelijä puhui siitä, että parlamentin täytyisi hyväksyä tämä sopimus. Ehkä tässä on tapahtunut joku väärinymmärrys, mutta minä haluan selkeästi sanoa, että minun ei tarvitse sitä hyväksyä, enkä sitä varmasti aio tehdä. Juuri tämä ensimmäinen sopimus Lissabonin jälkeen antaa merkin, mutta minkälaisen merkin me oikein annamme? Tässä voitaisiin sanoa, että pesemme kädet, koska meillähän on sopimus, mutta me emme itse asiassa tiedä ollenkaan, mitä ihmisille tapahtuu näissä maissa, jos palautamme heidät. Mielestäni meidän täytyisi olla herkempiä, mitä pakolaisiin tulee ja ihmisoikeuksiin. Jos me hyväksymme tämän sopimuksen, niin silloin me vaarannamme oman uskottavuutemme, mitä demokratiaan ja ihmisoikeuksiin tulee. Siksi minä pyytäisinkin, että kollegat eivät hyväksyisi tätä sopimusta. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Jos me käytämme tiukasti näitä sääntöjä, niin silloin me voimme estää sen, että luvattomia maahanmuuttajia tulee EU-hun. Tällainen ongelma on ollut muun muassa Italiassa. Komissio täytyisikin nopeasti neuvotella sopimuksista myös Turkin kanssa, mutta esimerkiksi Gaddafin vaatimukset ja Afrikan vaatimukset viidestä miljardista hylätä. Meidän täytyy katsoa myös kehitysapua. Se täytyy liittää siihen, että maat myös tekevät yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Lisäksi täytyisi taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja Frontexista täytyisi tehdä tehokkaampi. Kiitos. Kiitoksia, herra Meltzer. Sitten catch the menettele. Herra Papa Nikolaou ensimmäisenä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Noin 80 prosenttia laittomista maahanmuuttajista, jotka ovat unionin ulkorajoilla, ovat Kreikassa. 2009 pidätettiin yli 120 000 laitonta pakolaista, 5 000 eh, suunnilleen tuli Pakistanista ja yli 3 000 Turkista. Minä haluan painottaa sitä, miten tärkeä tämä sopimus on. Artikla 16 Siinä puhutaan ihmisoikeuksien suojelusta. Malta, Espanja, Italia, näissä maissa on saatu vähennettyä laittomien maahanmuuttajien määrä tällaisen sopimuksen avulla. Minä toivon, ettei tarvita kahdeksaa vuotta tähän lopputulokseen, koska nyt on jo sanottu eh, jonkin aikaa että eh, tilanne paranee, mutta meidän pitää olla kiirehtiväisiä. Antti Rai, Carandirai. Yksi selvennyksen kohta, asia, joka ei ole tullut selväksi. Ihmisiä pidetään, joita pidetään eh, laittomina, he eivät välttämättä ole tulleet laittomasti, vaan ehkä ole, ovat olleet turvapaikanhakijoita, jotka ovat tulleet, tai sitten turistiviisumilla tulleet ja jääneet sitten maahan. Rova Malmström, sanoitte, että haluatte täyttää Euroopan kansalaisten odotukset. Kansalaisemme odottavat sitä, että meillä on Euroopan unioni, jossa ihmisoikeudet toteutuvat ja ihmisiä kunnioitetaan. Mielestäni näitä vaatimuksia pitää myös kunnioittaa ja täyttää. Mietin, miten pystytte valvomaan sitä, että ihmiset, jotka lähetetään takaisin, että heitä ei painota ja kiduteta. Miten aiotte varmistaa tämän? Miltä tämä näyttää ihan käytännön tasolla? Kiitos. Thank you, Madam. Kiitoksia, Rova Keller. Herra Obermeier. Dent. Kiitos, puhemies. Nyt ollaan iloittu suurista askelista Turkissa, mutta tämä täytyy kuitenkin hieman suhteellistaa. Kuitenkaan ei ole ollut riittävää yhteistyötä. Turkki on usein myös transitmaa, mitä pakolaisin tulee muun muassa Iranissa. Mutta sen täytyisi kuitenkin tehdä yhteistyötä Frontexin kanssa. Se tukee teknisissä kysymyksissä, mutta se ei tarkoita sitä, että EU maksaisi Turkin rajojen suojaamista. EU ei ole Turkin ankara. Turkin täytyy siis pitää kiinni Geneven pakolaissopimuksesta, eikä tässä täytyisi käyttää mitään tekosyitä. Ei voi olla, että Ankara haluaa tiivimmät suhteet Brysseliin, mutta kuitenkin päästää pakolaiset läpi EUn. Joten tällainen sopimus tarvitaan mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitos, herra Obermeier. Rova Basescu în cadrul acestei dezbateri... Kiitoksia puhemies. Tässä keskustelussa minä haluaisin viitata kolmanteen maahan, Moldovan. 2007 allekirjoitettiin sopimus EUn ja Moldovian välillä juuri tämä takaisinottosopimus. Siinä on kuitenkin tiettyjä puutteita Moldovan politiikka ei ole kehittynyt riittävästi. Nyt tässä neuvottelut eivät ole olleet riittävän avoimia. 2001-2009 oli kommunistinen hallitus ja yli 600 000 henkeä on tullut sieltä Euroopan unioniin. Ja tämä johtuu nimenomaan ihmisoikeusloukkauksista tässä maassa. Ja Näitä tapauksia on tuomittu myös ihmisoikeustuomioistuimessa. Niinpä ne pitäisi edistää kaup- sopivaa kauppapolitiikkaa. Now Harlem. Harlem Desir. Olkaa hyvä. Suple. Madame le commissaire, cher... Hyvä ko- komissaari, hyvät kollegat. Huomenna ensimmäistä kertaa parlamentti antaa takaisinottosopimuksiin yhtenevän näkemyksensä. Se on tärkeä askel eteenpäin. Parlamentti ei voi ottaa tätä mitenkään kevyesti, kun kyseessä on ihmisten turvallisuus. Pakistan on valtio, joka ei ole allekirjoittanut eikä ratifioinut Geneven sopimusta eikä takaisinottosopimusta, ja että tämä voi koskea myös Pakistanin kansalaisia, mutta myös muualla asuvia pakistanilaisia sekä muiden maiden kansalaisia, jotka pakenevat sotaa Erityisesti ajattelen afgaaneja tässä. Voi olla, että tämän sopimuksen myötä heidät voidaan lähettää maahan, jossa mitään takeita ei anneta eikä turvallisuutta. Mielestäni tämä on ihan legitiimi ele meidän parlamentiltamme. Tämä on myös komission sitoumus, että takaisinottosopimukset tällä tavalla hyväksytään ja että Pakistan allekirjoittaisi nämä yleissopimukset ennen kuin se voisi, voidaan hyväksyä tällaisen takan, takaisinottosopimukseen. Ja minä toivon, että EU voi myös valvoa äh, sitten, minkälaisissa olosuhteissa tällaista takaisinottosopimusta voidaan soveltaa tulevaisuudessa. Muuten emme voi hyväksyä tätä tekstiä. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Äh, mielelläni keskustelen äh, Turkista, Libyasta, Moldovasta kanssanne, mutta nyt meillä on aika lopussa ja minä pitäydyn äh, keskustelun aiheeseen, mutta kyllä voin keskustella näistä asioista myöhemmin kanssanne. Pakistanista meillä on Eh, ollut täällä puheenvuoroja, eh, jotka koskivat eh, keskusteluja takaisinottosopimuksesta. On parempi varmasti, että meillä on eurooppalainen sopimus sen sijaan, että meillä olisi kahdenvälisiä sopimuksia. Eurooppalais, E, eurooppalainen e, sopimus voidaan, e, sitä voidaan valvoa, se on avoimempi, me voimme keskustella siitä täällä täysistunnossa ja meillä on vapauksia siinä ihmisoikeuksia ajatellen ja se on oikeudellisesti selvempi. Haluaisin painottaa vielä sitä, minkä sanoin johdannossa, että EUn sopimus siinä halutaan antaa kolmannen maan kansalaisille suojaa sen jälkeen, kun on yksittäin äh, tarkasteltu äh, tätä turvapaikan hakemusta. Niinpä tämä direktiivi, turvapaikkadirektiivi, äh, siitä neuvotellaan parhaillaan ja siinä määritellään suhteelliset kriteerit, eikä mitään takaisinottosopimusta voida käyttää siihen, että irrotetaan tästä velvoitteesta maita. Monet puhuivat siitä, että raportoidaan parlamentille ja pitäisi saada enemmän avoimuutta. Se on tärkeää ja komissio noudattaa tätä linjaa. Niin kuin sanoin, eh, meidän pitää arvioida kaikkia takaisinottosopimuksia ja arvioinnit perus, antavat perustan tuleville takaisinottosopimuksille. Ja mielelläni keskustelen näistä asioista kanssanne. Mitä tulee sitten eh, niin, täällä hain papereistani siitä, mitä tapahtuu näille ihmisille. Tietenkään komissio ei voi käsitellä kaikkia näitä yksilöitä jäsenvaltioilla. Ei ole velvoitetta raportoida komissiolle, mutta meidän täytyy katsoa seuraavan arvioinnin puitteissa, miten voimme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja Tämä arviointi on siis erittäin tärkeää, että siinä määritellään tuleva takaisinottopolitiikka, mutta silti voimme mennä eteenpäin tässä nykyisessä sopimuksessamme. Ja on tärkeää, että saamme tällaisen sopimuksen, jotta voimme hoitaa maahanmuuttopolitiikkaa kunnolla. Ja palaan tässä asiassa ja kehottaisin äänestämään sopimuksen puolesta huomenna. Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä Edustaja Sogor. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy nem lesz túl szigorú hozzám. A... Kiitos, puhemies. Toivottavasti te ette ole liian tiukka, koska alustavassa puheenvuorossani puhuin vain neljä minuuttia 20 sekuntia. Ehkä saa nyt sitten puhua hieman pidempään. Minua kosketti se, mitä Pakistanissa tapahtui. Puhun tulvakatastrofista. Ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat ne sitten Pakistanissa tai muualla maailmassa aiheuttavat meille pelkoa. Ja myös maat, jotka ovat allekirjoittaneet Geneven sopimuksen, niin niissäkin maissa loukataan ihmisoikeuksia. Ja nyt kun kuuntelen täällä kollegoja, jotka puolustavat täällä ihmisoikeuksia, mutta omissa maissaan sitten loukkaavat vähemmistöjä, niin siitä minä en pidä. Sanoin jo aikaisemmin, että ihmisoikeudet ovat erittäin tärkeitä, mutta tässä sopimuksessa ei ole oikeastaan kysymys ihmisoikeuksista, vaan enemmänkin sopimuksessa puhutaan siitä, että Euroopan kansalaiset haluavat turvallisuutta. Heille tulee taata turvallinen EU. Abinassa ja Ahmed Faraskan. Molemmat ovat opiskelijoita USAssa. Heidät pidätettiin ja tuomioistuin Isossa Britanniassa oli sitä mieltä, että jos nämä henkilöt palautettaisiin, niin heidän henkensä on vaarassa, joten päätettiin, että nämä henkilöt saavat jäädä ison Britannian. Jos nyt puhumme takaisin ottosopimuksesta tai palauttamisesta, niin tietysti meidän täytyy vaatia, että ihmisoikeuksia ei loukata tässä maassa, mutta myös meidän omissa maissamme tulisi taata se, että ihmisoikeuksia ei loukata. Pakistanin täytyy tehdä vielä hyvin paljon, mitä ihmisoikeuksiin tulee, mutta meidän ei tulisi myöskään unohtaa sitä, että Pakistanissa on ihmisoikeusministeriö ja tänä vuonna Pakistan on ratifioinut kaksi kansainvälistä sopimusta. Muun muassa sopimus vuodelta 1984, joka kieltää kiduttamisen. Ja ehkä syy siihen, että Pakistan on nämä sopimus, sopimukset allekirjoittanut, niin, niin ehkä se tosiaan liittyy myös tähän kysymykseen. Joten haluaisin todellakin kannustaa teitä, että kymmenen vuoden jälkeen Pakistanille annettaisiin jälleen mahdollisuus, että se voi kulkea eteenpäin tällä tiellä ja se allekirjoittaisi myöhemmin myös Geneven yleissopimuksen. Kiitos. Kiitos. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12.